Can we start? Voidaanko aloittaa? Um, good afternoon everybody. Can we... Hyvää huomenta. Voitaisiinko aloittaa hyväksymällä esityslista? Hyvä. Ihan nopeasti muutama ilmoitusasia ensin. Muistutan, että tämä kokous on tarjolla verkossa webstreamattuna suoran lähetyksenä. Tervetuloa kaikille meitä seuraavat siellä maailmalla. Ja muistutan, että newsletteristä on uusi versio tarjolla. Tapasin Koreperin edustajia tänä aamuna ja jotkut sen jäsenistä totesivat, että heistä oli todella hyödyllistä pystyä lukemaan tätä newsletteria. Eli tämä tieto on hyvä toimittaa myöskin sihteeristölle, koska tiedämme, että sihteeristö on tehnyt kovasti työtä tämän eteen ja tietenkin esittelijät ovat iloisia. Eli Koreperissä arvostetaan tätä, tätä ponnistusta kovasti. Ja tiedoksenne kertoisin myös, että tapasin Euroopan talous- ja sosiaalikomitean edustajia tällä viikolla, ja he halusivat, että rohkaisisin esittelijöitä ja varjoesittelijöitä. Tai jos esittelijät haluavat tehdä siis työtä tuon komitean kanssa, ja heillähän on alavaliokuntia, alakomiteoita myöskin, niin ottakaa heihin yhteyttä. yhteyttä. He tekevät mielellään yhteistyötä ihan asiakohtaisesti. Ja tämä koski siis mietintöjen esittelijöitä. Tämä on tietysti sähköinen kokous, e-meeting-sovellus on siellä tarjolla kaikille jäsenille ja avustavalle henkilökunnalle. Ja kamera väkeä on paikalla myöskin täällä tämänpäiväisessä kokouksessa. Tämä on dgi polja varten. Siellä, siis he ottavat tästä tilaisuudesta vain kuvaa, mutta ei ääntä. Sen enempää en ihan osaa tästä kertoa, mutta tietän, että nyt sitten vain, mistä on kysymys. Ja voitaisiinko sitten hyväksyä ää, äh, pöytäkirja edellisestä kokouksesta. Oletetaan, ne hyvät, oletetaan se hyväksytyksi, ellei vastalauseita esitetä tämän kokouksen loppuun mennessä. Ja sitten siirrytään päivittämään tietoja kolmikantaneuvotteluista, kun odotamme tässä vielä kun odotamme dressiä tässä vielä, niin päivitämme Ekon tilanteen. Niin yksi asia vielä ennen sitä. Teille on jo toimitettu tai toimitetaan nämä paperit, tämän näköiset paperit, jotka ovat yhteenveto niistä sitoumuksista, joita komissaarit ovat antaneet tälle parlamentille kuulemistilaisuuksissaan. Eli tiedoksenne nämä paperit on toimitettu pääosastolta parlamentille. Meillä ei ole vielä ollut mahdollisuutta kommentoida näitä papereita, mutta ne on tarkoitettu ikään kuin kirjaamaan sinne kaikki se, mitä täällä sanottiin, jos tässä muutaman vuoden sisällä. Emme halua kuunnella kaikkia noita nauhoitteita uudestaan, niin sieltä löytyy sitten kirjallisessa muodossa. No nyt sitten siirrytään seuraavaan vaiheeseen, kun Schwabkin on paikalla. Eli mennään esityslista listan kohtaan kolmikantaneuvotteluista. Olepa hyvä. Unfortunately, I am in fact... Kiitos puheenjohtaja. Itse asiassa olin hieman myöhässä ja siitä pyydänkin anteeksi. Meillä oli tänään varjoesittelijöiden tapaaminen tästä turvallisuusdirektiivistä. Ja voin kertoa, että me olemme pitäytyneet hyvin tiukasti linjastamme kiinni. 14. lokakuuta meillä oli ensimmäinen tapaaminen, vaikkakin Italia puheenjohtajamaana ei vielä äh, ollut vaatinut muodollista mandaattia. Tämä tapahtui vasta sitten sitten komission nimittämisen jälkeen. Luonnollisesti neuvotteluissa neuvoston kanssa on järkeä vasta siinä vaiheessa, kun neuvostolla on oma järkevä kantansa. Ja sen vuoksi toivon todellakin, että Italia ensi perjantaina onnistuu saamaan mandaatin neuvostossa. 11. marraskuuta tapaamme seuraavan kerran. Ja kuten sanoin, tänä aamuna me varjoesittelijöiden kanssa ja kollega Castillo ja Libe-kollegan Albrecht. Me tapasimme yhdessä ja vahvistimme kantamme, eli sen, että me haluamme, että kyberturvallisuus keskittyy kriittisiin asioihin sillä tavalla, että se infrastruktuuri, joka on tärkeää jäsenvaltioissa, että sitä suojellaan. Ja että me odotamme neuvostolta ja jäsenvaltiolta, että ne ainakin kehittäisivät strategian operationaaliselle yhteistyölle. Ilman tällaista uskottavaa perspektiiviä tällaisilla direktiivillä ei ole mitään järkeä. Ja sen vuoksi me toivommekin, että Italia kykenee saamaan muut vakuuttuneiksi siitä, että tämä on välttämätöntä. Muilta osin ei mitään muuta kuin, että kiitokset varjoesittelijöille heidän panostuksestaan. Okay, so progress. No niin, edistystä on siis saavutettu, mutta neuvostolla ei siis vielä ole valtuutusta ja esittelijä ja varjoesittelijät tekevät hyvää työtä yrittäessään puskea neuvostoa eteenpäin saadakseen mandaatin. No sitten ekosta seuraavaksi. Olga Sehanlova. Uh, I will speak English this time. Kiitoksia puheenjohtaja. Puhun, puhun englantia tällä kertaa poikkeuksellisesti. Haluaisin kertoa näistä kolmikantaneuvotteluista ja aivan aluksi haluaisin sanoa, että 35. syyskuuta INKO päätti, että ajavataan trilogin neuvottelut neuvoston ja komission kanssa. Tarkoituksena on päästä arkaisessa vaiheessa toisen käsittelyn sopimukseen e-call-järjestelmän osalta IMKO-päätöksessä oli mukana mandeetti, siihen kuuluu mietintö, joka hyväksyttiin va- mietintö valiokunnasta parlamentti hyväksyi oman kantansa ensimmäisessä käsittelyssä 26. helmikuuta tänä vuonna ja päätökseen liittyy myös neuvottelutiimin kokoonpano IMKON puheenjohtaja ja minä itse. Ja IMKON varjoesittelijät myöskin, samoin kuin Libe ja Tran lausunnon antajat. Sitten 8. lokakuuta parlamentin neuvottelutiimi tapasi neuvottelumandaatin mukaisesti ja samana päivänä iltapäivällä meillä oli epäviralliset trilogit avattu. Ensimmäinen paketti poliittisia asioita oli käsittelyn alla mukaan lukien 112 perusteinen palvelu ja TPS kolmannen osapuolen palvelu sekä ikl järjestelmät laajennusosana ja, ja sisäänrakennettuna sekä se, yksi 112 perusteinen järjestelmä sisäänrakennettuna ja myös puhuttiin yhteen sopivuudesta erilaisten satelliittinavigaattorijärjestelmien yksityisyyden ja tietosuojan kanssa. Kerron nyt, missä olemme näissä asioissa tällä hetkellä menossa. Euroopan parlamentti pyysi, että neuvosto harkitsisi sitä, että otettaisiin käyttöön 112 kaikkialle tekstiin, että mä tekisin selväksi sen, että Euroopan parlamentti eh, rajoittaa eh, alaa ainoastaan pakollisen 112-pohjaisen e-call-järjestelmän parlamentti on sitä mieltä, että nämä järjestelmät pitäisi olla pysyvästi ajoneuvoissa. Edelleen olemme halukkaita hyväksymään kolmansien osapuolien palveluja koskevia määritelmiä, kunhan kunnolla selvitetään, mitä eroja on pakollisella 112-pohjaisella ja vapaaehtoisella kolmansien osapuolten tarjoamien palvelujen välillä, mukaan lukien nämä järjestelmäkomponentit ja erilliset komponentit. pyrimme löytämään yhteisen kannan palvelujen tarjoamisen alalta satelliittinavigaattorijärjestelmien tarjoamien palvelujen osalta. Kaksi teknistä kokousta pidettiin myös 16. ja 22. lokakuuta. Näissä kokouksissa meillä oli nelisarakkeinen asiakirja jossa kaikki ne asiat, joita ei pidetty poliittina prioriteetteina, käsiteltiin erityisesti poikkeuksien, poikkeukset, määrittelyt, liitteet, tekniset vaatimukset ja standardit ja jäljellä olevat johdatossa kappalet ja muut asiat. Emme vielä ole saaneet lopullista palautetta neuvostolta koskien teknisiä kysymyksiä, mutta neuvosto on jo mm, ilmaissut suhtautuvansa myönteisesti suurempaan osaan näistä asioista, jotka on käsitelty. Eilen Meillä oli toinen äh, varallinen varjo esitellinen kokous ja siellä olimme kaikki yhtä mieltä neuvostelukannoistamme toista epävirallista trilogia varten, joka järjestetään ensi tiistaina 11. marraskuuta ja seuraavat asiat käsitellään siellä. Riippumattomien operaattoreiden pääsy, ajoittaiset äh, tekniset tarkastukset, äh, infrastruktuurin päivitys ja siitä tiedottaminen laajentaminen muihin ajoneuvoluokkiin ja vielä täytäntöpanon päivämäärä. Palaamme vielä yksityisyyden ja tietojen suojaan artiklassa 6. Usean kertaan totesimme neuvostolle, että artikla 6 on meidän to- huippuprioriteetti tässä asiassa. Ja toivon me, että neuvosto hyväksyisi kaikki EP-tarkistukset, joita tuki myös libevaliokunta ennen ensimmäistä kolmikantaneuvottelua. Täällä vain muutama avoin asia tällä hetkellä. keskustelimme niistä kaikista eilen varjoesittelyiden kokouksessa ja sovimme neuvottelun mandaatista, jonka teemme ehdotuksen neuvostolle ja ohdateusakappaleita ja äh, muita kohtia varten. Haluaisin käyttää mahdollisuutta hyväkseni ja kiittää kaikkia Euroopan parlamentin neuvottelutiimin jäseniä sekä osa, vastaosapuolia neuvostosta ja komissiosta. Ilmapiiri on ollut oikein positiivinen ja mukava tähän mennessä. Neuvottelut ovat olleet aika tiukkoja, mutta myös hyvin rakentavia. Näin, että kaikki osapuolet pyrkivät pääsemään sopimukseen toivottavasti Italian kauden aikana. Kiitoksia. Any other comments? Olisiko muita kommentteja e-call-tiimin muilta jäseniltä? Mm, ellei, niin haluaisin kiittää molempia esittelijöitä ja myöskin sihteeristöä, koko tiimiä. Tiedän, että tässä on käsillä hyvin tekninen kysymyskokonaisuus. Siinä on paljon yksityiskohtia työstettävänä tarkasti. Ja erityisesti yritämme tehdä yhteistyötä muiden valiokuntien kanssa yhteistyön hengessä, koska uskon, että jos onnistumme tai yritämme saada hyvän maineen tällaisena hyvänä yhteistyövaliokuntana tässä parlamentissa, niin se varmasti tuo meille sitten etua tulevinakin vuosina. Me emme odota sitä, että olisimme kaikesta yhtä mieltä, mutta emmehän me poliitikkoja olisikaan, jos olisimme kaikesta yhtä mieltä, mutta teemme ammattimaisesti työtä ja kuuntelemme tarkasti muiden valiokuntien ajatuksia, varmistamme, että otamme ne huomioon ja käsittelemme aina kun se on mahdollista. Ja tämä on minun mielestäni hyvin tärkeää meidän kaikkien maineemme kannalta tulevaisuudessa. Eli kiitoksia kerran vielä kaikille. No sitten voitaisiinko siirtyä eteenpäin ja ryhtyä keskustelemaan lausuntoluonnoksesta, joka koskee vuosikertomusta EUn kilpailupolitiikasta. Tämä on oma aloite mietintö ja lausunto on, koskee siis EUn päävuosikertomusta. Se on tietysti Ekonin vastuualaa, mutta, ja Morten Messerschmidt on siellä vastuuhenkilönä. Alderyhmästä on paikalla Kaija Kallas, hän on meidän valmistelijamme lausunnon valmistelijamme, joten annankin puheenvuoron heti valmistelijalle ja sitten sen jälkeen varjo henkilöille. Pidän sitten puhujalista varauks, varauksia täällä yllä keskustelua varten. To be brief, uh, Kiitos. Yritän olla lyhykäinen, koska toivon, että tämä lausunto on itsessään tarpeeksi selkeä. Ensinnäkin aikataulusta. Tarkoitus on, että se on valmis ennen Ekon valiokunnan äänestyksiä mietinnöstä, joten tarkistusten määräaika on 4. joulukuuta ja IMKOssa äänestämme 22. tammikuuta ja Ekonissa sitten äänestetään viikko sen jälkeen. Sisällöstä olen sitä mieltä, että EUn kilpailupolitiikka kulkee käsi kädessä kaiken sisämarkkinalainsäädännön kanssa – Joten politiikka on hyvin tärkeä osa meidän työtämme, kun olemme viemässä päätöksen sisämarkkinoita. Ja kilpailulainsäädännöllä on tärkeä rooli sisämarkkinoiden toiminnassa. Sen vuoksi tässä lausunnossa olenkin painottanut sitä, että on tärkeää tehdä hyvää ja läheistä yhteistyötä IMKO- ja kilpailupääosaston kanssa – Vuosittainen kilpailupolitiikan raportti käsittelee hyvin monia erilaisia asioita. Olisin halunnut puhua niistä useammista, mutta uskon kuitenkin, että jos otamme esiin ne asiat, jotka kuuluvat Ekonin toimivaltaan, kuten valtion apu ja verotus, niin se heikentäisi IMKO-valiokunnan lausunnon arvoa. Sen vuoksi pyytäisinkin kollegoita pysyttäytymään vain IMKon toimivaltuuksissa tekemissään tarkistuksissa. Minä olen tässä lausunnossa painottanut digitaalista sektoria, koska minä uskon, että vahvempaa kilpailupolitiikkaa tarvitaan erityisesti, kun viedään päätökseen eh, digitaali sisämarkkinoita. Haluaisin myös korjata yhden asian, tässä minun lausunnostani sanotaan, että Googlella olisi sitovia velvoitteita, mutta itse asiassa se on ehdottanut niitä, mutta komissio ei ole niitä hyväksynyt, joten tämän, äh, tähän minä teen tarkistuksen, jolla minä korjaan asian tilaa. Se, että asia otettiin esiin äh, tässä lausunnossa, niin se ei poliittisesti kuitenkaan äh, koski käynnissä olevaa lainsäädäntöä. Ja pyydämme, että komissio ratkaisisi tämän ongelman liittyen nimenomaan, koska se liittyy nimenomaan PK-yritysten innovaatiokykyyn. Odotan mielenkiinnolla teidän kommenttejanne ja näkemyksiänne tästä lausunnosta ja toivon mukaan teemme hyvää yhteistyötä. Kiitos. Andreas. Andreas, ole hyvä. Ähm, zunächst mal möchte ich mich Kiitos puheenjohtaja. EPP-ryhmän varjoesittelijänä haluaisin kiittää kollega Kaja Kallasta hyvin vankasta yhteenvedosta tästä vuosikertomuksesta EUn kilpailupolitiikasta, koska tämä vuosikertomus on tärkeä. Täällä on kuitenkin tarvetta tiettyihin tarkistuksiin tai keskusteluihin, koska me haluaisimme hieman muuttaa Ekonin mietintöä. Digitaali markkinoiden sirpaloituminen on tärkeä elementti, samoin kysymys verkkoneutraalisuudesta, onko se elementti, joka kuuluu kilpailukykyyn kyvyn alaisuuteen vai kuuluuko se lähinnä lainsäätäjän alaisuuteen? Mm, varmasti me löydämme tähän vielä oikeanlaisen muotoilun. Toiseksi minusta on positiivista, että internetillä on suuri rooli myös kohdassa kaksi ja hakukoneet. Minusta meidän ei tulisi kuitenkaan mainita yksittäisiä yrityksiä näissä, kun me puhumme hakukoneesta, niin kyllä yleensä ihmiset tietävät, mitä me tarkoitamme. Kollega Kallas itse nyt haluaa tämän korjata, koska ihan komissio ja Google eivät ole päässeet sopimukseen ylipäätään. Minusta olisi kuitenkin tärkeää, että se menettelytapa, mistä tässä nyt on puhuttu, eli se, miten pitkälle kilpailupolitiikka on muuttunut sen jälkeen, kun äh, asetuksen 12003 perusteella on solmittu artiklan 9 kohdalta on sovittu yhä enemmän tällaisia sovitteluiden kautta saatu aikaan äh, sopimuksia sen sijaan, että mennään äh, tuomioistuimeen. Koska tässähän esimerkiksi nyt kuluttajillakin on oikeus viedä komission päätöksiä tuomioistuimelle, mutta ennen niitä on usein tehty sitten tällaisia sovitteluita. Minusta se on asia, josta meidän pitäisi ehkä puhua hieman enemmän. Mihin suuntaan kilpailupolitiikka ja oikeus on oikeastaan menossa ja miettiä näitä puitteistoja ja millä tavalla esimerkiksi tuomioistuin tätä muotoilee. Alankomaiden julkisasiamies otti tämän juuri hiljattain Münchenissä esiin. Tämä on hyvin tekninen asia ja minusta meidän valiokuntana pitäisi tarkastella tätä hieman syvemmin. Direktiivi, vahingonkorvaus kanteiden asiaista, varsinkin näistä ryhmäkanteiden kohdalla. Meidän täytyy siis saada jäsenvaltiot mahdollisimman nopeasti panemaan tämän täytäntöön ja panemaan ne täytäntöön myös hyvin samalla lailla. Ja julkisiin hankintoihin tulen ehkäpä tekemään vielä oman tarkistuksen sitä täydentääkseni. Ja kiitokset esittelijälle ja hän saa taatusti hyvin nopeasti minun tarkistukseni. sorry, Lucy Anderson. Sitten Lucy Anderson. Thank you. And just to add my thanks. Kiitoksia haluaisin lisätä omat kiitokseni Kallasta kiittäneiden joukkoon hänen tekemästään työstä ja myös siitä, että hän on laatinut tämän lausuntoluonnoksen niin nopeasti. Se on auttanut meitä kaikkia omassa työssämme. Ja mitä sitten tulee näihin sosialistien ryhmän vahvasti kannattaviin tai meitä syvästi koskettaviin kohtiin koskettavat erityisesti kuluttajasuojaa. Ne kohdat vaativat lisäsyvyyttä ja lisäpainoa, jotta voisimme niitä tukea. Me tuemme vahvasti digitaalisten yhtenäismarkkinoiden edistämistä ja sen toiminta-alan avaamista, mutta mielestäni selkeät kilpailusäännöt ovat tässä tärkeässä asemassa. Ja ehkäpä tässä ei keskitytä vielä riittävästi tässä, tässä asiakirjaversiossa siitä, siihen, kuinka on mahdollisuutta saada oikeutta. Ryhmäkanteet nimenomaan ovat asia, joka tutkimustenkin mukaan edistävät kuluttajan suojan parantamista. Ja sitten hankinnoista, julkisista hankinnoista haluaisimme nähdä enemmän tekstiä pääsystä ulkomarkkinoille, mutta me ehkä ymmärrämme kyllä, mitä syitä on sen takana, kun mainitaan täällä hankintojen liiallinen keskittäminen. Mutta monissa tapauksissa, kun keskitytään julkisiin julkisiin laitoksiin, kuten kouluihin ja sairaaloihin, niin silloin on ymmärrettävää, että siellä on ostettava bulkkina, että voitaisiin tuoda kuluja alaspäin. Ja tietenkään tämän valiokunnan toimialaan ei erityisesti kuulu työasiat tai sosiaaliset asiat, mutta nämä asiat kuitenkin tulevat mukaan kaikessa siinä, mitä me teemme kilpailupolitiikan alalla. Ja sitten mitä sanottiin valtion avusta, valtion tuista, niin sehän on erillisasia toisaalta, mutta on aika vaikeata irrottaa se eh, kilpailuasioista, erityisesti eh, liikennesäännöistä, liikennesäännöissä. Sääntöjä on olemassa, mutta ne liittyvät aina jollakin tavalla kuluttajansuojan myös. Niitä ei pystytä erottamaan selkeästi toisistaan. Mutta kiitoksia paljon tästä kaikesta tehdystä työstä ja odotan innolla asian etenemistä ja yhteistyötä tässä tulevina viikkoina. Thank you. Um, Dennis de Jong? No, not him. Olisiko täällä sitten vielä puhujapyyntöjä? Markus ei ole paikalla myöskään. Minulla on täällä joitakin kommentteja. Voitko lisätä Evelinin sinne? Maria Grappini otetaan ensin. Mulțumesc foarte mult. Vreau și eu să apreciez uh, munca. Kiitoksia. Minä haluaisin omalta osaltani onnitella kollega Kallasta. Haluaisin puhua kohdista neljä ja viisi. Olen yhtä mieltä henkilön kanssa, joka puhui juuri tuossa ennen minua koskien kohtaa kuusi, kokemukseni mukaan PK-yrityksien on hyvin vaikea toimia oikeusistuimissa, koska asiakirjat ovat hyvin monimutkaisia valmistella ja kustannukset hyvin korkeinta. Uskon, että on hyvin vähän PK-yrityksiä, jotka tähän lähtevät, vaikka ne tietäisivätkin, että, että kilpailu on ollut vääristynyt. Ei, nämä PK-yritykset eivät voi toimia oikeusistuimien kautta olen sitä mieltä, että meidän pitäisi tutkia, millä tavalla voimme helpottaa asiakirjojen saantia yhtäältä ja toisaalta kustannusten vähentämistä. Kohdat 4 ja 5 sitten, tässä on mielestäni vielä ongelma. Nykyisellään Kallasin tekstiä ja olemassa olevat Euroopan unionin lainsäädäntöasiakirjat eivät riitä julkisten hankintojen osalta. Puhun tässä käytännön kokemuksen äänellä. Julkisia hankintoja tehdään suurilla budjeteilla. Sopimukset ovat hyvin arvokkaita. PK-yrityksillä ei ole siis mitään pääsyä näihin, näille markkinoille. Romaniassa ministerinä niin pyrin tarkastelemaan, olisiko mahdollista hyväksyä sellainen laki, jolla alueellisesti erotetaan julkiset hankinnot terveysalalla, koulutusalalla, niitä voitaisiin jakaa niitä luoda pienempiä sopimuksia, niitä PK-yritykset, jotka ovat pienempiä, voisivat myös osallistua näihin. En ole nyt nähnyt uusissa säännöksissä mitään täsmällistä. Näin kyllä, että on helpotettava pk-yritysten mukaan tulla, mutta en ole mitään konkreettista löytänyt. Nyt olisi sanottava konkreettisesti, että PK-yrityksille on mahdollistettava pääsy julkisten hankkinoiden markkinoille. Jos sanon PK-yritykselle, että tarvitaan valtavat liikevaihdot, niin se on tietenkin este PK-yritykselle, eivät nämä voi näin osallistua. Yritin tätä romania sen tiedä olisiko tämä mahdollista EU-ssa, niin että alueellisella tasolla, paikallisella tasolla pilkattaisiin näitä sopimuksia. Ehkä paikalliset viranomaiset voisivat tehdä näitä julkisia hankkeita ja oman alueensa kouluja ja terveydenhuoltolaitoksia varten. Mielestäni kohdat 4 ja 5 eivät ole hyödyllisiä pk-yrityksille. Kohdassa 5 sanotaan, että olisi keskitetysti eh, seuraamaan näitä markkinoita. Minä pyrkin toimimaan tällä tavalla Romaniassa ja julkisten hankintojen osalta pyrin toimimaan niin, että tiettyjä pieniä sopimuksia – alihankintana toimitettaisiin pk-yrityksille, mutta pk-yrityksillä oli aina joitakin ongelmia. Mitä siis tämä keskittäminen hyödyntää? En ymmärrä, miksi pitää keskittää julkisia hankintoja. Täällä sanotaan, että olisi vältettävä liiallinen ostovoiman keskittyminen, mutta ensin olisi ymmärrettävä, miksi ostovoiman keskittymistä ylipäänsä on olemassa. No en nyt halua liikaa kritisoida näitä ehdotuksia, jotka tässä on, mutta pikemminkin kritisoin olemassa olevaa lainsäädäntöä. Ehkä voisimme yksinkertaista tätä. Tämähän on vuosikausia vanha tarina. Olemme aina sanoneet, että haluamme auttaa pk-yrityksiä, mutta pk-yrityksiä ei voida tällaisella sääntelyllä auttaa. Kiitoksia. Jean-Philippe Jean-Philippe. Thank you, Chair. Uh, I, I just... Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin vain sanoa, että tämä lähestymistapa minusta näyttää ihan hyvältä ja haluaisin vielä sanoa, että tässä on kysymys informaatiosta viranomaisille, mutta ei vain kilpailuviranomaisille, vaan myös tietosuojaviranomaisille. Ja sen vuoksi minusta tämän kaiken tiedon pitää olla saatavilla ja, ja sen täytyy olla läpinäkyvää. Ja sitten sitten millä tavalla näitä tietoja sitten käytetään tässä prosessissa, se ei ole vielä täysin selvää. Viranomaiset eivät välttämättä aina kykene tarkistamaan, toimivatko nämä palvelut sisämarkkinasääntöjen mukaisesti. Ja se onkin toinen asiani, koska minusta, en tiedä, oletteko te kaikki nähneet toukokuun tätä tuomiota hakukoneista – ja heidän velvoitettaan äh, noudattaa direktiiviä 95 ja noudattaa ja kunnioittaa tietosuojasääntöjä. Eurooppalaiset säännöt koskevat näitä hakukoneita ja palveluita, vaikkakin ne tulevat EUn markkinoiden ulkopuolelta ja vaikkakin niitä isännöidään EUn ulkopuolelta. Joten minusta on hyvä, että tämä asia otetaan tässä kohtaan jo esiin ja osoitetaan, että tässä on kysymys eurooppalaisten standardien kunnioittaminen, kuten esimerkiksi tietosuojasäännöt, jotka ovat meillä voimassa. Evelyn Gebhardt. Evelyn Gebhardt seuraavaksi. Dankeschön, Frau Vorsitzende. Ich bedanke mich auch äh, bei Frau Kallas für eine wirklich gute ja niin minä kiitän myös äh, edustaja Kallasta tästä hyvästä pohjasta ja perustasta. Ja minä uskon, että voimme tehdä hyvin työtä tältä pohjalta. Tässä on kuitenkin kaksi asiaa, jotka haluaisin ottaa esiin. Ja haluaisin oikeastaan vain vahvistaa sitä, mitä kollegani Lucy Anderson tässä jo sanoi. Nimittäin se, että meidän täytyy vahvistaa hieman enemmän tätä kuluttajasuoja-aspektia kohdassa neljä, koska tässä ei ole kysymys ainoastaan optimaalisesta hinta-palvelusuhteesta, koska emme me halua vain kaikkein halvinta tarjousta julkisissa tarjouskilpailuissa, vaan haluamme tarkastella siinä esimerkiksi kuluttajasuojakysymyksiä, ympäristösuojaa ja niin edelleen. Tällaiset asiat minusta pitäisi ottaa tähän mukaan ja vahvistaa kuluttajan näkökulmaa. Pyysin puheenvuoroa kollega Andres Schwabin puheenvuoron jälkeen. Ikävä kyllä hänen piti lähteä täältä, koska hänelle minä olisin halunnut eh, tämän sanoa. No yhdestä asiasta olen samaa mieltä, nimittäin eh, verkkoneutraalisuus ei ole kilpailukysymys, se on ihan sama. Mutta ei se tarkoita sitä, etteikö sillä olisi mitään tekemistä tässä, koska verkkoneutraalisuus on perusedellytys sille, että meillä on kilpailu lainsäädäntöä ja oikeudenmukaisuutta. Ja minusta on hyvä, että Kallas on sen hyvin selkeästi tähän ottanut mukaan. Ja sen vuoksi minusta ei olisi hyvä, jos tämä otettaisiin tästä pois. Taikka jos hän lähtisi sitä tarkistuksella heikentämään. Multa osin meidän ryhmänä tai valiokuntana tulisi vahvistaa nimenomaan vielä kuluttajasuojakysymystä. Any other speakers? Olisiko muita puhujia? Ellei, niin minulla olisi muutama kommentti, jos sallitte. Tässä kilpailu koskevassa vuosikertomuksessa on luvassa paljon mietintöjä ja lausuntoja eri valiokunnilta. Ja meidän valmistelijamme on sanonut, että pysytäänpä nyt sitten omien toimivaltojen puitteissa. Ja tämä on minun mielestäni hyvin tärkeää, nimittäin jos alamme kommentoida asioita, jotka koskevat työllisyys- ja sosiaaliasioita, niin se kyllä vesittää sen viestin, joka, jonka tämä valikunta antaa niistä omista avainasioistaan. Eli jos haluatte kommentoida noita asioita, niin esittäkää toki, mutta tehkää ne niissä niitä asioita käsittelevissä valiokunnissa, niin että meidän lausuntomme otetaan vakavammin ja se nähdään vahvempana, jos pysymme omien toimivaltojemme puitteissa. Sitten digitaalipuolelta mielestäni meidän pitäisi mainita tämä toisistaan poiskytkeminen. Ja sitten olen samaa mieltä sosialistien kanssa siitä, että meidän on pysyttävä tai kiinnitettävä huomiota sosiaaliasioihin ja sitten myöskin uusiin palveluihin Ja minun mielestäni digitaalipuolella voitaisiin vähentää kilpailua eikä lisätä sitä. Jos nyt ajatellaan vaikkapa mm, maksualaa, sääntelyä, nimittäin siellä voidaan ikään kuin estää monopolien syntymistä. Me haluamme maksutapa sääntelyllä lisätä kuluttajien suojaa myös. Ja olen samaa mieltä aikaisempien puhujien kanssa siitä, kun he puhuivat ehkä tarpeesta uudelleen muotoilla kohta, kohtaa kaksi. Mielestäni on hyvin tärkeää, että emme ikään kuin ennalta tuomitse kilpailuvaliokunnan toimintaa. Me haluamme pitää heidän, pitää heidän toimintansa poliittisesti riippumattomana. Eli mietitään tätä sanamuotoa vielä. Sitten kohdasta 4 ja 5, jotka koskevat julkisia hankintoja, niin muutokset EUn julkiseen, julkisia hankintoja koskevaan lainsäädäntöön on tehty vahvan poliittisen yhteisymmärryksen vallitessa tärkeimpien poliittisten ryhmien välillä. Ja tässä on tarkoituksena helpottaa kaikkien kaikenlaisten yritysten mukaan pääsyä julkisiin hankintakilpailuihin ja koko prosessiin. Ja yritetään estää, että sinne ei voisi soluttautua ikään kuin sisäänrakennettuja rakennettuja monopoleja. Ja yritetään lisää innovaatiota, mutta yritetään nyt todellakin pitäytyä siinä, mitä on saatu aikaisemmin aikaiseksi, ei pureta siltä, tai ei kaiveta siltä jal, maata jalkojen alta. Yritetään antaa esimerkkejä siitä, kuinka julkisia hankintoja koskeva lainsäädäntö toimii käytännössä ja annetaan ikään kuin käytännön ohjausta. PK-yritykset sanovat hyvin usein, että jos olisimme voineet osallistua tähän kilpailuun, niin olisimme voineet antaa paljon lisä, lisäarvoa omilla keksinnöillä ja innovaatioillamme. Eli tätä varten olemme sitten muuttaneet tätä, tätä kilpailulainsäädäntöä edistääksemme juuri tätä. Eli on varmaan hyvä selventää sanamuotoa tässä suhteessa. Ja mehän olemme se valiokunta, joka ajaa kuluttajien etua ensimmäisenä, ja tämä liittyy kartelli karteliasioihin, olemme myöskin vahingonkorvauksiin puuttuneet aikaisemmin. Eli ne henkilöt, jotka ovat niissä asioissa eksperttejä, ehkä haluavat esittää näihin asioihin tarkistuksia. Paljon paljon kiitoksia. On hyvin vaikeaa laatia näitä lausuntoja, koska on paljon paljon aiheita, jotka pitäisi kattaa ja sanamäärä ja ihan merkkimäärä on rajoitettu, joten siinä on haastetta edessä. No sitten haluaisiko vielä lausunnon valmistelija antaa loppupuheenvuoronsa? Um, ähm, I... Ihan nopea kommentti. Odotan mielenkiinnolla teidän tarkistuksianne ja kommenttejanne. Vain muutama asia, jotka vielä haluaisin ottaa esiin. Nimittäin valtionapu olen hyvin paljon samaa mieltä. Tämä on kilpailupolitiikan ydin, mutta se kuuluu Ekonin alaisuuteen. Sen vuoksi olen jättänyt sen kokonaan ulos. Ja valtion apukuljetuksissa kuljetuksissa kuuluu taas sitten liikennevaliokunnalle. Siksi en käsitellyt sitä tätä. Ja pääsy äh, tai saanti oikeuden käytteihin ja näin, se kuuluu taas libevaliokunnalle. Siksi sitäkään ei ole mainittu tässä minun lausunnossani. Olen samaa mieltä siitä, että meidän ehkä ei pitäisi mainita tässä yhtiöiden nimiä, vaan ihan yleisellä tasolla puhua tästä, joten teen tästä tarkistuksen itse. Mitä tulee julkisiin hankintoihin, olen samaa mieltä siitä, että jos lainsäädäntö on juuri laadittu ja astunut voimaan, niin silloin täytyy antaa hieman aikaa eh, näiden uusien sääntöjen astua voimaan mutta toivon mukaan myös PK-yrityksillä olisi mahdollisuus osallistua tältä pohjalta. Kiitokset kaikille kommenteista. Thank you. And just to... Kiitoksia. Sitten ihan muistutan teitä, että tarkistusten esittämismääräaika on 4. joulukuuta ja täällä äänestetään 21. ja 22. tammikuuta. Ehkäpä voin pyytää selvennyksiä lähetettäväksi valmistelijalle. Ja mitä tapahtuu sitten, jos esitetään sellaisia tarkistuksia, jotka ovat selvästi tai jäävät selvästi tämän valiokunnan toimialan ulkopuolelle. Voi käydä niin, että niitä ei voida ottaa edes huomioon, joten rohkaisemme, että pitäydytte toimivaltuuksien rajoissa, koska on paljon valiokuntia, jotka antavat lausuntonsa tästä aiheesta. Kiitoksia. We're running a bit. Olemme hieman etuajassa. Sehän on hyvä asia. Mutta jos jäsenille sopii, nyt niille, jotka ovat lähellä, äh, läsnä, anteeksi, niin kuuli, meillä on luvassa komission alustus vientikonttien liikkeitä koskevien tietojen kustannuksista ja hyödyllisyydestä. saisimme sen nyt tässä. this is the nice man who's taking... Tässä tämä mukava nuori mies ottaa valokuvia. I'm just checking because the Tarkastan tässä nyt vain, nimittäin EPPn varjoesittelijä ei ole paikalla. Muut ovat paikalla, joten voisivatko he aloittaa EPPn sijaan? No, jos näin on, niin toivottaisin tervetulleeksi valikuntamme Margaret Hoffmanin, joka edustaa komissiota ja esittelee tämän ehdotuksen. Olkaapa hyvä. Tämä on nyt siis ehdotus tai tutkimus pikemminkin johtopäätöksistä, jossa tarkastellaan vientikonttien liikkeitä koskevien tietojen kustannuksista ja hyödyllisyydestä. Olen ymmärtänyt, että tämä on toinen puolisko vientikonttien liikkeitä koskevista tiedoista, koska mehän olemme kuulleet jo Eurooppaan tuotavista konteista ja nyt sitten puhutaan Euroopasta vietävistä konteista. Ja, viel, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Kiitos äh, puheenjohtaja, että me saimme tulla tänne puhumaan aiheesta. Esittäydyn tässä ihan lyhykäisesti, koska puhun ensimmäistä kertaa tässä valiokunnassa. Minä olen Margareta Hoffman, kuten sanoitte, ja olen, olen petoksen torjuntavirastossa johtaja niin halusin siis vielä kerran esittäytyä. Nimeni on Margareta Hoffman. Olen johtaja, politiikka-alan johtaja Olafissa ja me käsittelimme tätä 515 vuodelta 1997 asetusta. Minulla on valmisteltuna tässä pieni esitys teille ja siirryn puhumaan englantia ja haluaisin tehdä tässä alkuun muutamia huomioita. Invited. Äh, olemme oikein iloisia siitä, että meidät äh, on kutsuttu tähän valiokuntaan tänään käsittelemään tätä asiaa joka todella koskee vientikonttien liikkeitä koskevia tietoja, eli CSM-tietoja. Olemme aina pitäneet eh, kovin arvokkaana Euroopan parlamentin tukea niin, että voimme suojella kansalaisten veronmaksuja, verorahoja petoksilta ja, ja suojella tulopuolta. Tämä on sekä komissiolle, Olafille että parlamentille yhteinen huoli. Me kaikki olemme tietoisia siitä, että paljon, monet petokset ovat hyötyneet yhtenäismarkkinoille markkinoista. Melkein saumattomasti työ sujuu rajat ylittävästi, joten on tärkeää, että sekä Euroopan että kansallisen tason viranomaiset saavat asianmukaiset välineet toimia rajat ylittävissä tapauksissa, jotta voidaan torjua tehokkaasti petoksia. Viime vuonna komissio ehdotti monia parannuksia tähän perussäädökseen 515 sääntely luotiin yli 15 vuotta sitten, ja on tärkeää, että pidämme sen päivitettynä ja huomioiden moderni teknologia, jotta voidaan vastata uusiin petosmalleihin ja niiden tuomiin haasteisiin. Tieto on keskeistä. Muussa tapauksessa petoksen tekijät hyötyvät näistä puutteista ja tämä vaikuttaa sekä kansallisesti että eurooppalaisiin budjetteihin. Ehdotuksen kautta pyrimme nämä porsaanreijät saamaan paikattua. Meillä on hyvin tärkeää, että tarkistukset auttavat paitsi komissiota että, ja Olafia torjumaan tulli petoksia, mutta ainakin yhtä tärkeää, ellei jopa ter- tärkeämpääkin on se, että esityksen kautta ja jäsenvaltiot voivat omia tulojaan suojella paremmin. Kaiken kaikkiaan tulipetosten suojelminen on jaettu val- vastuu ja pyrimme tässä toimimaan. Me olemme erittäin iloisia teidän tuestanne ja jäsenvaltioiden tuesta monille komission tarkistuksille. Haluaisin kiittää myös parlamentin esittelijän hyvästä työstä sekä nykyisestä, nykyistä että entistä esittelijä. Olemme jo varsin pitkällä ja saattaa olla, että saamme keskustelut valmiiksi ennen vuoden loppua. Nyt haluaisin siirtyä tämän päivän asiaan. Haluaisimme selventää teille lisää tätä vientiä koskevaan tietojen jakamista. Minä tiedän, että tämä asia on joillekin teistä huolenaihe ja tiedän, että ensimmäisessä käsittelyssä parlamentti ei ottanut mukaan, niin kuin komissio oli ehdottanut, CSM-tietoja vientiä varten. Nyt meillä on mahdollisuus esitellä oma kantamme ja olen tästä kiitollinen. Haluaisin korostaa sitä, että komissio on saanut selitettyä jäsenvaltioiden neuvostossa tämän ehdotuksen luonteen. Yritimme osoittaa, että se mitä ehdotamme ei tuo lisää taakkaa teollisuudelle, mutta sen sijaan siitä tulee selkeästi lisäarvoa petoksen torjuntaan, kun otetaan mukaan CSM-tiedot myös viennissä tähän sääntelyyn ehdotamme lähinnä sitä, että että hyödynnetään jo olemassa olevaa sähköistä, sähköistä tietoa rahtiyritykseltä niin, että Olafilla olisi käytössään rekisteri näistä tiedoista. Pääsy tähän rekisteriin on säännelty selkeillä, tiukoilla luottamuksellisuussäännöillä. Neuvosto on tätä asiaa käsitellyt, kun neuvosto perustuu komission ehdotuksella koskien SSM-tietojen välittämistä. Pyrimme myös huomioimaan rahtialan. Ymmärrämme sen, että vienti SCSM ei ole enää mikään ongelma teollisuudelle. Myönnän kyllä, että joitakin jäljellä olevia huomia, huolia vielä on. Kollegani herra Rais hetken, päästä, hetken päästä näistä teille puhuu. Haluaisin korostaa vielä sitä, että petoksia ei tapahdu ainoastaan tuonnissa, silloin kun tullit maksetaan, vaan myös vientiin kohdistuu petoksia. Herra Raise havainnollistaa teitä, teille sen, kuinka vienti CSMllä voitaisiin torjua tullipetoksia. Haluaisin korostaa, että tämä on askel eteenpäin petonnan petosten välisessä torjunnassa, mutta olemme sitä mieltä, että tämä on tarpeellinen askel. Ja nyt haluaisin pyytää, mikäli teille sopii, että herra Rice jatkaisi esitystä lyhyen PowerPoint-esityksen muodossa. Tässä on 90 äh, kuva, eiköhän se suju. Just quickly, these ah. slides are available. Siis äh, te, nämä ovat äh, online nämä, nämä kalvot myös, tai nämä kuvat, että Ne löytyy tuolta e-meeting-osiosta. So thank you very much for giving me the floor. Kiitoksia puheenvuorosta. Menenpä siis suoraan asiaan. Vientikonttien liikkeitä koskevat tiedot, eli CSM-tiedot viennin ja tuonnin osalta voivat osoittaa laittomia vienti- ja tuontitapahtumia. Ne ovat hyödyllisiä kohdennetussa valvonnassa, erityisesti kun kyseessä on arkaluontoiset tavarat ja kauppasaartokysymykset. Meillä on tästä niin sanottu Contrafic-hanke jo ollut, jonka kautta eh, kerättiin tietoja jo selustavalta jäsenvaltioille ja hank- jäsenvaltioilta ja hankkeessa jäsenvaltioille esitettiin kyselyitä. Tämä on lokakuulta 2013. 2018 tulli virkali osallistui noin 20 prosenttia totesi, että, eh, että tästä on hyötyä 58, siis 20, meillä on 18 jäsenvaltiota, jotka olivat mukana viennin valvonnan pilottihankkeessa ja todella 20 prosenttia osoitti, että näiden tietojen myötä heidän työnsä helpottui merkittävästi. 15 prosenttia käyttäjistä käyttivät näitä tietoja viestin, viest, viennin valvontaan. Ja tässä verrattiin tietoja Äh, äh, pilottihankkeesta ja muista tiedoista. Was available to all the member states customs administrations. Before perhaps going into the... Ennen kuin menen näihin esimerkkeihin, csn tiedolla kuvaillaan tietyn kontin liikkeitä. Tämä on ei-nimellistä tietoa. CSM-tiedossa saatetaan mainita Esimerkiksi tiedot, jotka koskevat eh, saapuminen lastaus- tai purkupaikalle, lähteminen lastaus- tai purkupaikalta, laivaan lastaaminen tai purkaminen, pur, laivan, lastin purkaminen tai lastaaminen tai esimerkiksi kontin lähettäminen korjattavaksi. Tämä esimerkki, joka näkyy näytöllä on hyvin esimerkillinen. Tupakaa tuoda, viedään kontissa EU-sta kolmanteen maahan – ja siellä vaihdetaan matkustusasiakirjat tai nämä kuljetusasiakirjat ja palautetaan lasti takaisin EU-hun. CSM-tiedosta näemme, että, että tämä tavara on kontissa sisällä kun silloin, kun se lähti EU-sta. On siis hyvä tunnistaa tämän tyyppiset petokset. In the example two, um... Tässä on tämä esimerkki kaksi Joissakin jäsenvaltioissa tietyt yritykset ovat laatineet petosjärjestelyjä, joissa lastin arvo on yliarvioitu ja näin on hyödynnetty ALV-palautuksia. CSM-tiedot auttaisivat näkemään meitä, missä tavara lastataan ja sen, tämän jälkeen voisimme jatkaa tutkimusta ja katsoa, mitä tavaralle tapahtui – ja saapuvatko ne todella asianmukaisen paikkaan. Voidaan tehdä asianmukaisia tarkistuksia. Yhdessä jäsenvaltiossa tällainen tapaus juuri havaittiin, ja tämä osoittaa, kuinka hyödyllisiä sekä komissiolle että jäsenvaltion yksiköille tämä järjestelmä olisi. Asetus 515 on, on meidän sekä komission että erityisesti jäsenvaltioiden hallussa oleva väline, jolla voidaan varmistaa se, että täytäntöön pannaan tuulilainsäädäntöä myös maatalousalalla. Ja kun puhutaan kaksikäyttötavaroista ja kauppasaarosta on hyvin tärkeää, että yleisesti jäsenvaltioissa ymmärretään, että että tämän tyyppiset tavarat saapuvat ja päätyvät oikeaan paikkaan CSM-viestien kautta voimme nähdä, minne kontit päätyvät. Tietenkään tämä ei estä konttien päätymistä väärään paikkaan, mutta jos on tullilainsäädäntöä asianmukaisesti sovelletaan, se on jo ovi lisätutkimuksille, joita jäsenvaltioissa voidaan suorittaa muilla saroilla. Example four looks a little bit like uh, Esimerkki neljä näyttää vähän niin kuin tuota esimerkiltä yksi. Customs administrations in... Uh, kun tuli, niin annan tästä siis esimerkin. En halua mainita mitään jäsenvaltiota, mutta jos ajatellaan, että tupakkaa viedään Maltalle. Sitten Maltan tulli näkee, että nämä savukkeet saapuvat ja ne ovat kauttakulussa, niitä ei ole tarkoitettu EU-hun. Ja Maltalla nähdään, siellä ei ole mitään tarvetta konfiskoida niitä, mutta, mutta, mutta havaitaan kyllä, että Euroopan jäsenvaltioiden veromerkkejä niissä ei ole, vaan niissä on tällaisia pimeille markkinoille tarkoitettuja merkkejä ei ole kuitenkaan tarvittaa konfiskoida niitä, koska päämääränä on kolmas maa. CSM-viestien kautta voimme nähdä, saapuvatko savukkeet mainittuun kolmanteen maahan vai, vai lastataanko ne merellä toiseen alukseen ja palautetaan EU tai palautetaanko muuten EU-satamaan sen jälkeen, kun kuljetusasiakirjat on vaihdettu niin kuin tavanomaisesti näissä tapauksissa tehdään. When we speak about the costs. Kun puhutaan kustannuksista näiden CSM-viestien osalta, CSM-viestit ovat rahdin kuljettajien käytettävissä. Suurilla kuljettajilla on näitä e, e, suurilla on enemmän tietenkin, pienemmän vähemmän, mutta kuten sanomme, me pyydämme ainoastaan jo saatavilla olevia tietoja, emme pyydä, että kukaan loisi uusia tietoja, vaan perustamme ehdotuksemme olemassa olevalle tiedolle. Meillä on kokemusta, jonka mukaan olemme pyytäneet teollisuudelta tietoja. Samaan tapaan kuin Yhdysvalloissa jotkut toimivat eh, tällaisen kokonaisvaltaisen ilmoituksen mukaan. Yhdysvalloissa 40 prosenttia tavarakuljettajista antavat tällaisen kokonaisvaltaisen ilmoituksen, jossa he ilmoittavat kaikki CSM-viestinsä. Toiset, eh, eh, jos Euroopan unionissa toimittaisiin näin, niin kustannukset olisivat nolla, koska tiedot ovat jo olemassa ja komission lähinnä Olafin pitäisi vain tarkistaa, mitä tietoja on saatavilla. Jos taas annetaan online-pääsy, tämä olisi ratkaisu, jonka kautta komission palvelut voisivat verkon kautta kerätä tarvittavat tiedot. Tässäkin kustannukset olivat, olisivat lähellä nollaa, koska nämähän, tällä, tämän tyyppisiä palveluja jo nyt tarjotaan rahtiyritysten asiakkaille. Sitten on tämä kolmas vaihtoehto, selektiivinen raportointi. Tässä tapauksessa kustannuksia tulisi ohjelmasta, jonka kautta tällaiset vientiä koskevat CSM voitaisiin kerätä, mutta kustannukset eivät olisi kovinkaan merkittäviä. Meillä on ollut keskusteluja teollisuuden kanssa, World Shipping Councilin kanssa 7. lokakuuta viimeksi. Ja kuten pääjohtajani Sotman sanoi, niin teollisuus ei enää kyseen alaista CSM-vaatimuksia sinänsä minun käsittääkseni on pienempiä ongelmia, jotka voidaan tulevissa kolmikantaneuvotteluissa tai ratkaista tai jopa täytäntöönpano säädösten yhteydessä. Nämä ovat tapauksia, jotka käynnistäisivät csm menettelyä Tässä on neuvoston ehdotus, jossa on tiettyjä erityistilanteita mainittu, mutta niiden osalta on vielä tarkasteltava, millaisia pääsyoikeuksia tietoon on annettaisiin, mikä olisi täytäntöönpanon ajoitus asetuksella. Tämä on tärkeä asia rahdin kuljettajille, teollisuudelle ja sitten nämä alusten reittien muuttaminen, eli tapaukset, jolloin alukset saapuvat Euroopan saptaamiin, vaikkei se ollut alun perin tarkoitus. Nämä ovat kyllä asioita, jotka voidaan ratkaista. We think that uh, these uh, considerations show clearly that export CSMs will olemme sitä mieltä, että vientiä koskevat CSM uh, tulisivat merkittävällä tavalla ja te- kustannustehokkaasti uh, auttamaan tullila- tullilainsäädännön rikkomisia ja tutkintaa. Me emme todella pyydä uusia tietoja, emmekä hidasta konttien liikkeitä, vaan parannamme vain valvonnan tehokkuutta. Suuret kiitokset huomiostanne. Thank you, um, Ms. Hoffman and Ms. Kiitoksia Hoffmanille ja Raisville tästä esityksestä. No nyt sitten esittelijä, esitteli, ja sen jälkeen yleiset kysymykset. EPPn edustaja, olisiko siellä jo valmiina? EPP ensimmäisenä, Andres ensimmäiseksi Helpikin puolesta. Vicky, eh, Mr. Hel- Kiitos. Eh, meidän eh, varjoesittelemme ikävä kyllä voi olla paikalla ja hän pyysi minua kertomaan EPP-ryhmän näkemykset teille. Ensinnäkin olen iloinen siitä, että tässä ei ole kysymys siitä, että komissio tai Olaf tekisi mitään uutta ehdotusta, vaan parlamenttihan äänesti tästä ehdotuksesta edellisellä kaudella – ja tämä ehdotus sellaisena kuin se tälleen meille e-, esiteltiin, sen me hylkäsimme. Ja kaikki, mitä minä olen tänään kuullut, on erityisen mielenkiintoista ja e, ihan e, oikein komissio haluaa taistella tiettyjä salakuljetuskäytäntöjä vastaan. Ja ehkä tässä on kysymys siitä, että halutaan muuttaa tätä asetusta niin, että voitaisiin äh, varmistaa tullisääntöjen noudattaminen, eikä vain taistella tupakan salakuljetusta vastaan. Eli me tarvitsemme tässä nyt äh, kuitenkin hieman muutakin, enkä minä ole siitä mitään kuullut, ja sen vuoksi minä en nyt tässä kuullut mitään, miksi parlamentin pitäisi luopua omasta näkemyksestänsä äh, päätöksestä, jonka se teki edellisellä kaudella. Kaksi asiaa haluaisin lisätä tähän. On ihan totta, että tästä ei tule mitään ylimääräisiä kustannuksia ja että kauppa ei lopu. Mutta kuitenkin tämä komission ehdottama toimenpide johtaa muihin ongelmiin jos katsotaan nykyistä ja olemassa olevia sääntöjä tietyissä jäsenvaltioissa, jotka äh, minusta ovat tietosuojan kannalta tärkeitä ja niitä ei voi ohittaa noin vain. Ja sen vuoksi meidän täytyy puhua neuvoston kanssa siitä, mitä hyötyjä tällä komission tekemällä esityksellä on ja mitä vaaroja ja vaikeuksia se tuo mukanaan. Ja sen vuoksi voin esittelijälle vain sanoa, että me lähdemme siitä, että neuvosto ja parlamentti lähtevät neuvottelemaan siinä vaiheessa, kun keskustelut aloitetaan parlamentin viime kaudella tekemän päätöksen pohjalta. Me voimme tarkistaa tiettyjä asioita toki, mutta peruslähtökohdat eivät muutu mihinkään. Kiitos. Thank you. I'm sorry. I should have gone to Lisa. Anteeksi, tietysti olisi pitänyt ensin kuulla tietysti Liisa Jaakonsaarta, vai haluatko kuulla ensin varjoesittelijät vai kommentoida sen jälkeen? Missä vaiheessa? On ok siis, että kuuntelet heidät ensin, niinkö? Niin, jos kuuntelemme Kallasin kommentit, olisiko muita varjoja vielä, jotka haluavat kommentoida? Ja sitten kuulemme Liisan, Liisan yhteenvedon. Kallas ensin. Actually, I just... Niin, itse asiassa minulla oli kysymys mielessäni. Tässä sanotaan, että, tai on sanottu, että nämä järjestelmät ovat hyödyllisiä mahdollisten tullilainsäädäntörikkomusten ja petosten paikantamiseksi, mutta mikä onkaan tilanne yhteisten sääntöjen osalta koskien tullirikkomuksia ja sellaisia sanktioita, joissa otetaan huomioon petokset Euroopasta lähteviä kontteja koskien? I'm going to suggest that we do. Niin, ehkäpä kuunnellaan yksi puhujakierros ja sen jälkeen kuullaan Liisa Jaakonsaaren kommentit niihin. Ja sitten jos tulee vielä muita kysymyksiä, niin sen jälkeen kuullaan komission vastaukset. Ja sitten vielä viimeinen esittelijän puheenvuoro. Jos sopii näin, niin hyvä. Edustaja Soltes, onkohan hän paikalla? Duda, olisiko hänellä kommentteja? Olkaa ei, ei olekaan. Siis Liisa Jaakonsaari seuraavaksi. Ja sitten palaamme komission puheille. Kiitoksia komission mielenkiintoisesta esittelystä ja aika hyvistä esimerkeistä. Heti kyllä huomasin, että nämä komission esimerkit eivät vaikuttaneet ainakaan EPPn kantoihin, koska totta on se, mitä hän sanoi, että parlamentin kannat on tässä olleet erittäin selkeitä Tämä ensimmäisessä käsittelyssä parlamentin eh, tämä äh, raportti on hyväksytty erittäin laajalla enemmistöllä. Ja tällä hetkellä siis parlamentin kanta on se, että me emme halua sisällyttää vientiä eh, tähän mukaan. Mutta sillä ehdolla, niin kuin parlamentti aikaisemmin on sanonut, että pitää tehdä selvitys siitä – ja harkita sitä, että onko tämä e, viennin mukaan ottaminen järkevää ja tämmöisen selvityksen tekeminen. Ja nyt on sitten huomenna meillä varjoesittelijöiden kokous ja ensi viikolla alkaa trilogit. Ja mä luulen, että e, näissä neuvotteluissa nyt sitten tarkastetaan vielä kerran nämä nämä vientiin liittyvät kysymykset, että onko ne järkevää, järkevää tähän sijoittaa. Mutta nyt on hyvä muistaa tämä kokonaisuus ja se, että tässä on hyvin tärkeitä periaatteita. Vaikka tämä on aika tekninen juttu, niin tärkeitä periaatteita, tietosuojaa ja erityisesti tietenkin nämä väärinkäytösten estämiset. Mutta mäkin mielelläni kuuntelen vielä komission vastauksia näihin toistaiseksi vaan EPPn edustajien esittämiin kysymyksiin. Can we pass back to the Commission for some answers to these? Sitten voitaisiin kuulla komission vastaukset näihin. Very much, uh, Mrs. Chair. Kiitos puheenjohtaja. Kiitos, että sain mahdollisuuden vastata näihin kysymyksiin ja Ehkäpä kollegani vielä sitten täydentävät minun sanojani. Luonnollisesti me tiedämme Euroopan parlamentin kannan oikein hyvin, mutta kuten eh, esittelijä mainitsi, ensi viikolla on trilogi ja meidän täytyy löytää jonkinnäköinen ratkaisu näihin asioihin, jotka, eh, joista parlamentilla ja neuvostolla ei ole samaa näkemystä. Ja komissiona me haluamme, sanotaanko aika helpottaa helpottaa kompromissiratkaisujen löytämistä. Ja tämänpäiväinen tämänpäiväisen tapaamisen pitäisi auttaa meitä ainakin siinä, että tiedämme, mistä asioista on kysymys. Mitä sitten tulee näihin kommentteihin, joita EPP-edustaja esitti? haluaisin sanoa, no Olafina, luonnollisesti me aina tarkastelemme asioita petoksen vastaisen taistelun näkökulmasta. Sehän on meidän tehtävämme, mutta toki tämä asetuskin on paikalla. On kysymys on siitä, että pystytään korjaamaan ja täydentämään tullilainsäädännön puutteita. vienti CSM-tiedot eh, ovat mukana tässä neuvoston tekstissä, mikä on tärkeää, mutta ei kuitenkaan koko vienti CSM-palkkia. Eh, siis ei ole kysymys kaikesta CSM-vientitiedoista, että ne olisivat kaikki tämän asetuksen alaisia, vaan vain tietty rajallinen määrä, joka mahdollistaisi petoksen vastaisen taistelun. Fokus tässä on petoksen vastaisessa taistelussa, ja jotta se olisi mahdollista, niin neuvosto on rajannut myös csm vientitietokategorioita Eli siis tässä ei ole kysymys neuvoston tekstissä, kysymys kaikista ja kaikista kategorioista, CSM-kategorioista. Haluaisin myös painottaa, että CSM sellaisenaan, kuten herra Rais myös sanoi, eivät sisällä nominaalista tietoa, vaan kysymys on konttien fyysisistä liikkeistä, eikä esimerkiksi henkilötietoja näissä CSMissä. Mutta myönnän, että jos tähän liitetään sitten eh, vientitiedot ja, ja vientiilmoitukset, niin silloinhan siihen liittyy jo paljon muutakin tietoa, se on totta. Mutta minusta me olemme kuitenkin tuoneet tässä tekstissä tarveksi eh, suojaa ja esimerkiksi liike, eh, salaisuus on tärkeää ja me ymmärrämme täysin teidän näkemyksenne. Me ymmärrämme täysin teidän näkemyksenne ja teollisuuden näkemyksen. Ja nykyisessä tekstissä minusta me olemme ottaneet jo tällaisia turvalausekkeita tähän, mutta olemme avoimia tarkastelemaan tätä edelleen ja pyrkimään löytämään ratkaisun, joka täysin kunnioittaisi luottamuksellisuussääntöjä ja tietosuojasääntöjä. Tässä se, mitä minä halusin sanoa. En tiedä, haluaako herra Rais vielä lisätä tähän jotakin. Ehkäpä käytännön esimerkki, joka ei liity Olafin toimivaltaan niinkään sinänsä, mutta se osoittaa, että asetus 515 on tällainen oven avaaja muille tutkinnoille, jotka myöhemmässä vaiheessa voivat johtaa sellaisiin sanktioihin, jotka eivät aikaisemmin olleet jäsenvaltioille mahdollisia. Jos meillä on esimerkiksi huumeiden taikka lääkkeiden salakuljetuskysymys tai tapaus. Ja sitä ei tutkittu aikaisemmin 15 nojalla, vaan narkotiikkalainsäädännön pohjalla, pohjalta. Mutta me teemme tässä nyt työtä luodaksemme pohjaa, jotta jäsenvaltiot voisivat käynnistää tutkinnan vuoden 90 jälkeen petoskäytänteet ovat kehittyneet ja me teemme nyt sitten tullin lainsäädännössä sellaisia muutoksia, jotka ottavat huomioon myös elektronisen datan, jolle tullilain, tullitoiminta perustuu. Meillä on e-dataa käytettävissä, eli meidän on edettävä, jotta emme jää jälkijunaan petosten, petoksen valtaisessa taistelussa, vastaisessa taistelussa. Kiitoksia. Mrs. Gephardt. Sorry, Evelyn, thank you. Ja sitten Evelinin puheenvuoro. Ja, äh, Ich hatte da... Um- Kiitos, äh, pyysin puheenvuoroa. Mutta en halunnut esittelijältä viedä tätä puheenvuoroa, koska tässähän on kysymys hänen työstään. Me, emmekä me puhu tänään Euroopan parlamentin kannoista, vaan meillä on oma kantamme trilogiin, se on selkeä. Ja sen esittelijä on tuonut myös esiin ja se on hänen tehtävänsä tuoda tämä meidän kantamme neuvostolle esiin trilogissa ja saada meille aikaan hyvä lopputulos. Eli siitä minä en nyt ollenkaan haluakaan puhua, vaan haluaisin äh, tässä oikeastaan puuttua komission yhteen sivulauseeseen. Eli kun on kysymys äh, keskustelusta alan teollisuuden kanssa, Täällä te olette kirjoittaneet rakentavat keskustelut, sehän on hienoa, ihan kiva. Mutta tämä sivulause, jonka minä kuulin, niin oli se, että olisi vielä ongelmia siitä, että määritellään, kenellä on pääsy näihin tietoihin. Ja tämä sivulause oli nimenomaan se tärkeä sivulause, koska siinä se vaara piiree piilee. Me kuulimme juuri, että tässä ei ole mitään nominaalista informaatiota. No eihän siitä tietosuojassa olekaan kysymys. Eihän siinä ole kysymys vain henkilötietosuojasta, vaan kysymys on myös yrit yrittäjien ja yritysten liikkuvuuden suojaamisesta. Sen vuoksi tämä on tärkeä kysymys. Kenellä on todellinen pääsy näihin tietoihin? Kuka voi yhdistää näitä tietoja muihin tietoihin? Kenellä on mahdollisuus palata näihin tietoihin? Kuinka hyvin nämä tiedot on suojattu ja niin edelleen ja niin edelleen ja niin edelleen. Mehän tiedämme, että tietoja hakkeroidaan mennen tullen. Tässä on kysymys kaiken näköisistä intresseistä ja, ja silloin kun siinä on rikollisia intressejä esimerkiksi, niin rahaa riittää ja niin edelleen ja niin edelleen. Nämä ovat sellaisia kysymyksiä, jotka kiinnostavat meitä tässä yhteydessä myös. Ja sen vuoksi olisin hieman enemmän informaatiota halunnut tästä kuin vain tämä pikkuruinen äh, sivulause. Come back in on, uh, views on Haluaisitteko sitten vielä palata näihin asioihin, eli kenellä on pääsy näihin yksityiskohtaisiin tietoihin? Evelin, ole hyvä. Kiitos. Tämä on äh, oikea ja hyvä asia, jonka te otitte esiin. Ja pyytäisinkin herra Raissia äh, tästä puhumaan, koska hän teki tämän esityksenkin, hän tietää tästä enemmän. Mutta olette täysin oikeassa. Tämä on asia, jossa äh, lainsäätäjän täytyy tarkastella asiaa tarkemmin sekä neuvostossa että parlamentissa olette oikeassa, mutta ehkäpä äh, herra saa tähän hieman selkeyttä. So thank you very much. Uh, the, the constructive discussion not about the customs. Niin tietenkin kysymyshän ei ollut siis tulli tiedosta, että pitäisivät sisällään näitä substanssitietoja, vaan mehän puhuimme nimenomaan konttien liiketiedoista. Mutta olen samaa mieltä siitä, että liiketoimintaa koskevat tiedot ovat arkaluontoista tietoa, ja me olemmekin ajatelleet, pitäneet sen mielessä säädellessämme tätä asetusta niin, että takaamme sillä korkean tietosuojan tason. Se on siellä tekstissä. Tietysti kun puhutaan hakkereista, niin valitettavasti tänä päivänä on niin, että se riski on kaikkialla olemassa, mutta meidän täytyy varmistaa myös, että suojelemme näitä tietoja ja me olemme siihen valmiita. No CSM-tiedot, jotka mainitsitte ja josta keskustelimme maailman laivaa ja neuvoston kanssa, Shipping Councilin kanssa, on pitkästi, pitkälti jo julkista tietoa sähköisessä muodossa. Me itse asiassa 30 prosenttia kaikista vientikonttien statusviesteistä on nähtävissä internetissä. Eli toivottavasti onnistuin vastaamaan riittävästi kysymykseesi ja tietopyyntöösi. 30 niin, 30 prosenttia näistä konttiviesteistä tiedoista on jo internetistä, netissä saatavissa, mutta 70 prosenttia ei ole. Kuulinko tämän ihan oikein? Um, if I may, uh, jos, jos sallitte, meillä on täällä yhteistä tutkimuskeskuksesta uh, ISPRasta joka on vastuussa tästä, hän ehkäpä voisi kertoa hieman enemmän tästä 30 prosentista. Herra Zois. Uh, thank you. Yes, I'd like to clarify that... Haluaisin selventää sen, että rahdin kuljettajat toimittavat nämä tiedot asiakkailleen avoimien verkkosivujen kautta ja näin on ollut jo monta vuotta, joten ei tämä ole kovinkaan salasta tietoa juuri siksi, että siinä ei ole mitään nimellistä tietoa eikä, eikä tietoa tuotteiden arvosta. CSM-tietojen osalta todella tämä asia on hoidettu varsin avoimesti. Kuka tahansa saattoi pyytää rahdinkuljettajilta CSM-tietoja ja näin voi, voidaan tehdä jo nyt. Mrs. Geppert, Mr. Jackson, sorry, does that answer your question? Gebhardt, onko tämä riittävä vastaus kysymyksessä? Mutta meillähän on itse asiassa lisää aikaakin vielä ja voitte esittää lisäkysymyksiä, tarkentavia kysymyksiä. Asiantuntijat ovat paikalla. Te luitte kasvojeni ilmeitä ihan oikein, koska en ole ollenkaan tyytyväinen vastaukseen. Tämä ensimmäinen vai oli tämä toinen esimerkki, etsin sitä täältä nyt teidän esityksestänne. Eli siis viedään suuri määrä savukkeita ja tämä kontti menee jonnekin ja se lähetetään takaisin. Eli jos minä haluan salakuljettaa, niin laitan nämä savukkeet seuraavaan konttiin. Niin ei siinä nyt niin paljon energiaa tarvitse käyttää, mutta ongelma on siis se, että tämä CSM, kuten te sanotte, haluaisin, että Euroopan parlamentissa me puhuisimme kieltä, jota ihmiset ymmärtävät, niin että ihmiset netissä myös ymmärtävät meitä. Mutta sen vuoksi minä tässä alkukeskustelussa halusinkin tuoda esille sen, mikä tämä CSM on. No okei, okay. Eli kontissa on ne ja ne tiedot, ne ja ne numerot ja se on satamassa X ja sitten se viedään satamaan Y. Ja sitten täältä satamasta Y sillä on toinen ö, lasti ja se siirtyy satamaan X tai Y. Miten tämä informaatio sitten hyödyttää, jos tähän informaatioon ei ole lisätty sisältöä? Jos kysymys on vain kontin nimestä. Eihän sitä silloin olisi mikään ongelma. Kyllähän se voi olla julkinen. Niinhän tehdään myös postipakettien kanssa, että me voimme seurata, missä postipaketti on, liikkuu ympäri maailmaa, missä se paketti, jota me odotamme tai jonka me olemme lähettäneet. Mutta se, että tämän sisältöä ei liitetä nimeen, Tämä kontin sisältöä. Sitä tässä on kysymys. Millä tavalla te voitte valvoa tätä, jos teillä ei ole tätä yhteyttä? Ja jos teillä on tämä yhteys, miten tämä yhteys tehdään ja millä tavalla äh, se todistetaan, kenellä on pääsy siihen tietoon? Tämä näiden tietojen yhteen vieminen, sehän on se, mitä tekin tarvitsette, jotta te voitte ylipäätään valvoa mitään. Ja kenellä on sitten pääsy siihen informaatioon? Se minua kiinnosti. Niin, koska meillä on nyt aikaa, niin annan komissiolle vielä yhden vastausvuoron ja sen jälkeen sitten palataan esittelijään ja sitten vielä otetaan yhteenveto muista kysymyksiä, jos sellaisia on. Kiitos, olette ihan oikeassa jälleen kerran. Te otitte tämän ongelman esiin. koska kysymys on siitä, että me haluamme tehdä hyvää petoksen vastaajatyötä ja silloinhan meidän täytyy liittää nämä CSM tähän vientitavaraan myös. Kyllä meidän täytyy tämä niin nähdä yhdessä. Ja me olemme komissiona tässä ehdotuksessa ottaneet esiin yleiset tietosuojasäännöt, myös asetus 45 kautta 2001. Keskusteluissa neuvoston kanssa, mutta myös teidän kanssanne, mielestäni on ehkäpä tullut selväksi, että tarvitsemme enemmän vielä tällaisia suojalausekkeita. Ja äh, neuvostohan on ottanut CSM omaan tekstiinsä ja ehkäpä neuvoston pitäisi nyt äh, sitten hyväksyä vielä enemmän näitä liike, äh, salaisuus, asioita. En voi sen enempää sanoa, mutta neuvosto on itse kuitenkin tehnyt pitemmälle meneviä ehdotuksia liittyen kauppasalaisuuksiin, liikesalaisuuksiin. Ja tämä on toki kysymys, josta täytyy puhua, miten pitkälle jäsenvaltioilla on pääsy näihin tietoihin vai rajataanko se eh, niihin tapauksiin, jotka koskevat vain itse jäsenvaltiota vai pitäisikö jäsenvaltioilla olla yleisellä tasolla pääsy näihin tietoihin. En voi mennä enemmän yksityiskohtiin, koska eh, mut kuin se, mikä on meidän alkuperäinen kantamme. Mutta olen siis täysin avoin ja kuuntelen tarkkaavaisesti, mitä te sanotte asiasta ja olen, luulen kyllä, että me kykenemme löytämään sellaisen ratkaisun, jolla voimme antaa tarpeeksi vakuuksia tietoturvan ja liikesalaisuuksien säilymisen kohdalla. Haluaako Vilhelm vielä? Kollega antoi minulle tässä lapun tuolta yhteisestä tutkimuskeskuksen kollegalta, joka nähtävästi haluaa täydentää. Olkaa hyvä zu dem, was ich gerade gesagt habe. Siis siihen, mitä minä juuri sanoin. Das verstanden. Uh, yes, I'd like to add that, uh, the... Niin haluaisin lisätä, että jäsenvaltiot ja tulli pääsevät kyllä käsiksi näihin nominaalisiin uh, lisätietoihin, joihin heillä on pääsy jo, koska ne ovat heidän tietoja. Eli siinä mielessä mikään ei muutu nykyiseen nähden. Kiitoksia. Mm. Sitten Liisa, ole hyvä. Thank you very much for this uh, different and very... Kiitoksia paljon näistä erilaisista ja hyödyllisistä huomioista. Olen varma, että tämän kautta voimme harkita asiaa uudella tavalla. Ajattelin, että kun ensimmäisessä käsittelyssä tämä ehdotus hyväksyttiin niin valtavalla enemmistöllä, niin ajattelin, että ettei tässä olisi suurempia ongelmia, mutta jos tällaisia ongelmia tulee esiin, niin meidän on harkittava asia hyvin tarkkaan. Ja kuten sanoin, meillä on huomenna kokous varjoesittelyiden kanssa ja ensi viikolla aloitamme kolmikantaneuvottelut